Okay, ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin aloittaa kokouksen. Tran valiokunnassa esityslista on edessänne. Onko jollakulla jotain kommentteja esityslistan suhteen? Mikäli ei, siirryn seuraavaan kohtaan, joka on pöytäkirjojen, pöytäkirjan hyväksyminen. Ovatko kaikki sitä mieltä, että voin hyväksyä pöytäkirjan edellisestä kokouksestamme? Hyvä. Kiitos, se on sovittu. Sitten kohta kolme on keskustelu Euroopan rautatieviraston kanssa ja Ensiksi minun on pyydettävä anteeksi sitä, että jäsenet ei ovat näin vähälukuisesti paikalla, koska he eivät vieläkään ole tottuneet siihen, että valiokuntakokous alkaa ajoissa. Mutta varmasti tottuvat tähänkin. Marcel Feslyppe Feslaip. Kiitos, hän on täällä Euroopan rautatievirastosta joten esityksenne alkaa ja sitten koordinaattorit saavat käyttää puheenvuoron ensiksi ja sen jälkeen sitten muut jäsenet. Haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että meillä on aikataulu, josta on pidettävä kiinni. Tämä ei ole mikään uhkapeli, tämä puheenjohtajan nuija, mutta Voin tietysti käyttää sitäkin uhaten teitä, jos tarpeen. Haluaisin antaa, herra Feslai, teille puheenvuoron niin, että voitte puhua valiokunnalle. Ja kiitos siitä, että tosiaan olette tullut tänne ja olette valmis käyttämään aikaa kanssamme tänään iltapäivällä. Olen siitä erittäin kiitollinen. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin olen hyvin tyytyväinen ja iloinen saadessani olla täällä uuden liikennevaliokunnan edessä. Aivan lyhyesti esittelen 15 minuutin ajan Euroopan rautatieviraston toimintaa. Ehkä aloitan kronologisella lähestymistavalla. Me olemme nyt lähes viisivuotias virasto. Vuoden 2001 viisi oli Rautatieviraston lähtölaukaus. Hyvin selvästi ilmi, että tämä ensimmäinen suunnitelma hyväksyttiin hallintoneuvostossa meitä pyydettiin puuttumaan ERTMSn ongelmiin. Meitä pyydettiin olemaan ryhtymään tällaisen ERTMSn toimia virasto. Taloudellinen arviointi oli niin ikään yksi tehtävä, jossa oli tarkoitus arvioida kaikkia niitä ehdotuksia ja suosituksia, joita virastolle tehtiin. Ensimmäinen virstanpylväs oli ensimmäinen syyskuuta 2005, jolloin virasto käynnisti varsinaiset. On hyvin tärkeää muistaa, että, että kansallisviranomaiset, ja tämä on oikeastaan poikkeus tällä sektorilla, että ne ovat, toimivat rinnakkain Euroopan rautatieviraston kanssa. Samanaikaisesti rasististen operatiivisten toimintojen kannalta aloitimme valkoisen kirjan laatiminen niin kutsumalla asiantuntijoita kuultavaksi, jossa saimme ilahduttavaa kyllä ansioituneita ja päteviä asiantuntijoita pariimme. Toinen myönteinen seikka oli seikka, että tämä sektori, sektori reagoi innostuneella tuella, vähän kriti, kritiikinkin kannuksin paikoitellen, lähettämällä virastomalla asiantuntijoita tukemaan viraston työtä. 2006 aloitimme varsinaisen toimintavuotemme, jossa alkoi ERTMSn järjestelmähallinta. Se oli myös ensimmäinen vuosi, jolla määriteltiin määräajat asetuksen laatimista varten. Ja me otimme tehtäväksi tavallaan EAEIFn e tehtävä hoitaaksemme, kuten myös suurnopeusjunat ja niiden toiminnan hallinnointi. Ja niin ikään me teimme komission kanssa tällaisen yhteisymmärrysmuistion, jossa määriteltiin vastuut ja tehtävät ja roolit kummankin osapuolen tasolla. Se oli varsin hyödyllistä, ennen mennä yksityiskohtiin, koska tätä samaa menettelyä noudattavat kolme muuta virastoa. Aloitimme työskentelymme yleissopimuksen ja spesifikaation laatimiseksi ja niin ikään RTMSn valvontaryhmä ja valvonta, valvontalautakunta perustettiin. Tämä esitys saattaa kuulostaa hieman teoreettisilta, mutta te tiedätte, RTMSn vaikeutena oli se, että oli yli sata eri tehtävää vuonna 2005 sillä hetkellä, kun päätimme mennä läpi näitä tunnustettuja eurooppalaisia järjestökunnassa CI, CA, e CEN ja niin poispäin, niin tämä kuitenkin merkitsi 60 prosentin kapasiteettia lyhyessä ajassa. Aloitimme niin ikään yhteistyön notifiointielinten kanssa – ja Euroopan standardijärjestöjen, kuten Senin, Senelekin ja Etsin kanssa. Kehitimme erilaista infrastruktuuria ja kehitimme myös ensimmäisen ETA-kommunikointijärjestelmän. Ja täällä on myös hallintoneuvoston jäseniä paikalla. Me pyrimme varmistamaan yhteistyön eri toimijoiden kesken viraston kanssa. 2007 toimitimme ensimmäisen luonnoksen teesiin infrastruktuuriksi. Se oli ensimmäinen tällainen yhteisten turvatoimien sarja, jossa keskityttiin vetureihin ja henkilövaunuihin. Ja tärkeää myös on semminkin, kun aikataulu oli kovin vaikea pitää kiinni, kehitimme erilaisia sanotaan konttien määritelmiä tulevaisuudessa niin ikään ryhdymme työskentelemään kansallisten koordinaattoreiden kanssa. Pyrimme tässä yhteydessä tiiviiseen yhteistyöhön ja auttamaan niitä eri toiminnissa, kuten talouden arvioinnissa ja ERTMS yhteiskäyttöisyydessä ja niin poispäin. Olemme kehittäneet toimintamiaan myös OTIFin kanssa. And with OSGD, uh ja myös entisen Neuvostoliiton äh, rautatieorganisaation kanssa. Niin ikään olemme äh, käynnistäneet äh, sofistikoidun hallintojärjestelmän Euroopan unionin instituutioiden kanssa. Sitten tuli selväksi vuonna 2007, että viraston rooli oli, se täytyy kehittyä hyvin nopeasti. Itse asiassa rautateillä puhutaan paljon niin sanotussa avoimista kohdista – joka liittyy rautateiden spekseihin. Tämä tarkoittaa sellaisia kohtia, joissa keskustellaan pitempäänkin muiden tahojen kanssa. Meillä on hyvin yksinkertainen mandaatti, joka kattaa kaikki avoimet kohdat teesiissä. Tällä hetkellä me keskustelemme myös uudesta oikeudellisesta puitteista virastoa varten. Aikaisempi oli voimassa vielä viime vuonna ja heti alusta alkaen kävi päin, että on suurta halukkuutta sektorilla puhua viraston tehtävistä. Niin ikään järjestimme tärkeän kokouksen kansallisten virastojen kanssa ja herra Baron kanssa komissiosta aloitimme työskentelemään kohti yhteistä sertifiointia kansallisten turvallisuusviranomaisten kanssa. 2008 aloitimme pohtimaan niitä seikkoja, jotka liittyvät kolmanteen rautatiepakettiin. Ja kompromissi näyttää nyt olevan käsillä. Sen jälkeen saamme sitten uusia tehtäviä, joihin pyritään löytämään uusia ratkaisuja. Ja oli tarkoitus päästä toimintaan mahdollisimman pikaisesti olen maininnut, mainitsin, sama voisi koskea myös lentoliikenne. Tässä on kyllä hieman äh, kritisoitu, koska sertifiointi kos, maksoi miljoonaa ja kesti kolme kuukautta. Tietenkin se on yksinkertaista, koska me vastaamme myös NCIstä, mutta jos puhutaan yhden tyyppisestä veturista, jonka sertifiointi kestää viisi, minuuttia, viisi vuotta ja kestää, maksaa 5 miljoonaa euroa. Tämä on syy siihen, minkä, minkä takia sektori luo, luo painetta, että saataisiin se on nopea sertifiointi. Nyt meillä tällä hetkellä ei ole budjettia eikä henkilökuntaakaan. Ja olemmekin perustaneet oman yksikön, joka suunnittelee tämän äh, sertifiointijärjestelmän luo, äh, luomista. Tämä ensimmäinen versio on nyt äh, käytettävissä. Olen hyvin iloinen, että en ole kuullut niin paljon huonekommentteja kuin ETMSn suhteessa. Tuntuu toimivan aika hyvin, mutta sokerina pohjalla voidaan sanoa, että, että me pyrimme saattamaan markkinoille seuraavan version vuoden 2012 loppuun mennessä. Sanoin, että olemme tekemässä uusia aloitteita, jotka koskevat yhteistä hyväksyntää, tyyppihyväksyntää, sertifiointia, joka on hyvin tärkeä asia. Ja näki, näki hyvin selvä, nopeasti, että uudet direktiivit, mandaatit ja asetukset ja, ja uudet sidosryhmien toivomukset kansalliset viranomaiset, ovat, kansalliset viranomaiset ovat halukkaita tukemaan meitä. Samaan aikaan syntyi suurta painetta virastoa kohti. Tällä hetkellä olemme finalisoimassa vuoden 2010 ohjelmaa ja budjettia. Me toivomme, että Eh, että nyt voimme työskentellä vakaissa olosuhteissa ja vakaissa oikeudellisissa puitteissa, koska on se on erittäin tärkeää, jotta pystymme kehittelemään pitkän aikavälin toimintoja, kuten koko rautatiesektorilla. Niin ikään olemme yhä enemmän mukana koko kokemuksen vaihdossa uusista teknologioista ja uusista säännöistä. Ja yhä enemmän pyrimme koordinoimaan toimintaamme kaikkien sidosryhmien kanssa Aina toistamme, että Euroopan rautatievirasto on ainoa paikka Euroopassa, jossa kaikki toimijat tapaavat. Ja niin kuin tiedätte, rautateillä on paljon toimijoita. Yhdeksän tunnin hyväksyttyä järjestöä, kolme standardointielintä ja niin poispäin. Tämä on tietenkin etu, mutta taas toisaalta se muodostaa ongelman, kun puhutaan toiminnan koordinoinnista ja johdonmukaisuudesta. Niin kuin näette, että tässä on tällainen kuva, jossa osoittaa meidän työssä toimintamme ja miten se toimii. Me, työ, me toimimme tunnustettujen alan järjestöjen kanssa. Useat ovat hyvin tunnettuja CIA, ERN, EFA, UTIP ja, ja julkisen sektorin eri UIP, OEP, UNIFE ja ETF. Niin kuin näette, tämä on ETF on sellainen järjestö, joka, johon kuuluu kaikki, kun kuuluu kaikki ammattiliitot. Tämä on ensimmäinen tavallaan viraston sidosryhmäosio. Sitten kansalliset turvallisuusviranomaiset, joita on 26. No Norjahan ei kuulu EU-hun, tai sillä tavalla ei virastoon, mutta se on hyvin aktiivinen mukana toimija. Sitten me johdamme viraston toimintaa horisontaalisella tasolla, jossa pyritään saamaan, äh, talon, äh, pyritään myös toimintaa myös taloudellinen alueella. Me pyrimme laatimaan äh, suosituksia ja saattaa, tällainen toiminta saattaa kestää jopa 25 vuotta. Me emme tarvitse tässä konsensusta, me kannamme kuitenkin lopullisen vastuun, vastuun ja tässä puhutaan sekä asetuksista että direktiiveistä ja tällä pyritään sitten luomaan yleiset lopulliset suositukset. You have to make. Uh, uh, ja sitten konsultoinnin jälkeen tarvittaessa puhutaan myös asiakkaiden edustajien kanssa ja tarvittaessa myös työmarkkinaosapuolten kanssa. Tämä komitea kokoontuu tänään, täällä huomenna ja keskiviikkona, jossa on Brysselissä, jossa ovat mukana kaikki jäsenmaat. Tämä on klassinen rakennelma meillä on tässä mukana huomattava osa näitä kaikkia sidosryhmiä ja kumppaneita. Nyt haluaisin lyhyissä, lyhyellä ajalla antaa kuitenkin pääasiallisesti tilaa kysymyksille, mutta yritän tehdä lyhyen yhteenvedon ranskan kielestä tehdä tämmöisen näkemyksen katsauksen tulevia vuosia varten. Kahden, kolmen vuoden kuluttua me tulemme tai pyrimme tuottamaan tätä palapeliä, joka on heijastettu tänne, tänne kankaalle. Te näette täällä erityistekniset vaatimukset, jotka, kuuluu liikkuvalle, jotka ovat ovinaimisia liikkuvalle kalustella, Me pyrimme laajentamaan tätä STI aluetta koko verkoston kattavuudeksi, mihin päättyy mm, kaupunkiliikenne, paikallinen liikenne ja mistä alkaa sitten tavaraliikenne, rahtiliikenne. Äskettäin uudin sanoa, että TMS on, ovat muuttaneet toimintafilosofiansa. Meillä on tulevaisuuden säännöt investointeja varten, mutta nyt meidän täytyy cross acceptance, cross acceptanceissa ottaa huomioon nämä sadat kansalliset säännökset ja määräykset ja pystyä vähän saamaan niitä noudattamaan paremman vastaavuuksia jotta meillä olisi samanlaiset veturit samanlaisilla raiteilla. Meillä olisi samantasoisia asiantuntijoita käytettävissä. Meillä on myös sertifiointijärjestelmä, turvallisuusjärjestelmä, joka on ihan ajankohtainen nykyisille yrityksille, mutta myös tuleville. Siinä on kyse vaunujen käytöstä ja huollosta ja klassisissa, käytetään klassisia menetelmiä. Tämä on kolmen vuoden ohjelma. Mm, siinä on keskeistä, keskeinen tuotu esille. Totta kai pitää täytyy täsmentää myös menetelmiä, turvallisuustavoitteita pitää aina parantaa. Meidän täytyy yhä enemmän panostaa huoltoon, tekniikkaan, ohjaustekniikkaan, kuljetustekniikkaan. Meidän täytyy olla myös kilpailu, niiden täytyy olla yhteen sopivia kaikkien eri Euroopan maiden välillä. Näiden verkostojen, me, tämä on erittäin tärkeää. Meidän pitää pystyä kehittämään myös tätä keskinäistä hyväksymisroolia tai tunnustamisroolia, mikä on se prosessi, joka on tällä hetkellä käytössä jäsenvaltioiden välillä ja järjestelmien välillä. Tässä on keskeisessä tehtävässä, joka varmasti nousee esille keskustelun keskeisessä tehtävässä, on, ovat kansalliset viranomaiset, puhutaan ilmastosta. Niillä on tämmöinen valvontaominaisuus suhteessa viranomaisiin rautateillä – viralliset ovat ryhtyneet toimimaan saman aikaan, kun virasto käynnisti toimintansa. Ehkä meillä on poikkeuksia esimerkiksi Saksasta, mutta ne ovat hyvin rajallisia. Tällä hetkellä eri turvallisuusviranomaisten välillä on vaihtelua haarukka kymmenestä ehkä noin tuhanteen henkilöön, jos ajatellaan henkilöstön määrää. On siis selvää, että viranomaiset, vaikka heillä olisi paljon tietotaitoa, niin heillä oli samaa käyttö, käyttöteknologiaa tai know-howta käytettävissään. Eli meillä äh, on, meidän täytyy uhrata erot, suunnattomasti aikaa ja varoja yhteistyöhön eri kansallisten viranomaisten kanssa. Äh, konferenssissa, joka pidettiin äh, onnettomuuden jälkeen, siinä otettiin esille viisi kohtaa ja, siinä, ja silloin tuotiin eli esille, kuinka haluttiin vahvistaa virastojen roolia – Nesfrit ovat, on kirjoitettu kirje varapuheenjohtajalle, jonka myötä haluttiin para, vahvistaa rautatieviraston roolia, kuinka kaikilla pitäisi olla hyvät yhteydet tähän rautatievirastoon. Joskus samat asiantuntijat sanoivat, että on vaikea seurata meidän työtahtiamme. Monet kansalliset viranomaiset pyytävät hidastamaan työtahtia siis tarvetta on, niin kuin sanoin äsken, täydentää tätä palapeliä ja siihen me pyrimme. Meillä on totta kai keskeinen rooli. Yhden kohdan, jonka unohdin, joka usein unohtuu, se mikä selittää tämän teollisuuden toiminnan, että rautatiesektori on valitettavasti ehkä yksi niistä viimeisistä teollisuussektoreista, jossa Euroopalla on johtava rooli maailmanlaajuisesti on siis erinomaisen tärkeää, että me pystymme määrittämään ja kehittämään yhteiset eurooppalaiset normit, jotka olisivat riittävän vahvoja, ja jotta, voit, jotta ne voitaisiin hyväksyä kaikkialla RTMSn, RTMSn puitteissa. Me olemme pyrkineet toteuttamaan ja hyväksymään myös hyväksyttämään muualla näitä sääntöjä Australiassa, Meksikossa, Kiinassa, Intiassa, Saudi-Arabiassa ja Marokossa ja aivan viimeistä, viimeiset kaksi muuta maata olivat Libya ja Uusi-Seelanti, jotka liittyivät tähän e, niiden pitäisi, eivät ne aina ole yhteensopivia tai toimivia eurooppalaisten järjestelmien kanssa, mutta niiden pitää pystyä pääsemään yhteyden eurooppalaisten järjestelmien kanssa. Me olemme perustaneet myös työryhmän. Tämä keskustelu on jo käyty aikaisemmin. Jos me haluamme vahvistaa yhteistyötä ja tarkastusta, tilintarkastusta kansallisten viranomaisten suhteen, niin se on avain siihen, kuinka hyvin me onnistumme. Tämä työryhmä tai pohdintaryhmä on perustettu yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa. Siellä on monenlaista pätevyyttä ja me pyrimme tällä tavoin edesauttamaan tämän teollisuusalan kehittymistä. Tämä oli hyvin lyhyt esitys. Varmasti voitte lukea sitten turvallisuusraportit, vuosikertomukset ja erilaiset muut asiakirjat. Näyttääkseni vain tämän yhtenä esimerkkinä. Tässä on turvallisuuskehitys Euroopassa. 1970 oli 400 kuolonuhria, siis matkustajia kuoli 400 Euroopan unionissa ja nykyään yl- alle 100 ja viime vuonna hieman yli 40 25 jäsenvaltiossa. Joten turvallisuus pysyvästi lisääntyy, se on hyvin korkeatasoista, me yritämme, siis emme pelkästään parantamaan, pyrimme, emme pelkästään pyri parantamaan turvallisuutta, vaan haluamme pitää sen korkealla tasolla ja ei ole mitään me, näyttöä siitä, että tilanne olisi erilainen eh, sellaisissa maissa, joissa järjestelmä on liberalisoitu. Eh, kaikki tämän voitte lukea näistä raporteista, jotka on esitetty. Joten paljon uutta toimintaa on tulossa virastoon viimeisen parin kolmen vuoden aikana. Tämä on jatkuva haaste, mutta on aivan selvää, että meillä on sellainen tunne, että yksi edistysaskel tulee olemaan se, että me lisäämme molemminpuolista luottamusta kansainvälisten turvallisuusviranomaisten kanssa. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette jaksanut, jaksaneet kuunnella. Thank you for that, um, Mr. Kiitos, herra Veslaip. Minulla on seuraavaksi, tai annan seuraavaksi puheenvuoron koordinaattoreille, ehkä kolme minuuttia kukin, joten herra Gross ensin EPP-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä esityksestä. Minä haluaisin olla hyvin lyhyt sanainen kysymyksessäni. Niin minun vastasitte jo yhteen kysymykseeni haasteena tulevilla vuosille. Miten te näette, miten te todella näette tämän viraston miten se tullaan korvaamaan tulevien vuosien aikana kansallisten viranomaisten toimesta, eli siis korvataanko se viranomaisilla. Toinen kysymys kuuluu sillä tavalla, että se koskettaa enemmän turvallisuutta ja, ja kulje, rautatiekuljetusten vapauttamista. Miten te näette keskipitkällä aikavälillä takeet, riittävät takeet yleisesti ottaen verkoston turvallisuudella, kun samalla pyritään vapauttamaan tätä sektoria? Kolmas kysymys koskettaa tätä tekniikkaa. Mikä on teidän arvionne missä pitää nähdä eniten vaivaa siten, että tämä keskinäinen toimivuus tai operatiivisuus on, on taattu, että silloin kun huomataan puutteita raideliikennessä koko Euroopan alueella. Uh, Kiitos. Seuraavaksi demareista herra El Kadri. Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, meneer Versliepen, voor uw inleiding. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä johdannosta. Tämä äh, teidän viraston on tietenkin vasta rakennusvaiheesta, olette saanut jo paljon aikaan, mutta tavoitteita on. Te puhuitte monistakin aiheista. Minusta tuntuu hieman vaikealta ymmärtää tämän viraston roolia ja erottaa sitä tavallaan tästä Euroopan rautatieliikenteen jokapäiväisestä liikennekäytännöstä. Viime viikkoina meillä on ollut huonoja uutisia, eri, hyvinkin erilaisia huonoja uutisia tavaraliikenteessä. Ei kuulosta ollenkaan mukavalta. Tämä koskee Saksaa, Ranskaa ja Belgiaa, ehkäpä muitakin Euroopan maita. Totta kai monet tekijät vaikuttavat taloudellinen tilanne, mutta myös sellainen asia, hän mainitsitte myös, että on, on tiettyjä teknisiä spesifikaatioita. On kysymys investoinneista, markkinoiden avaamista, avaamisesta ja siitä, että voidaan luottaa siihen, että että speksejä tarvitaan. Siksi kysynkin, katsotteko, että teidän virastollanne on tietty rooli ja voiko se täyttää sen roolin, koska mehän tarvitsemme ö, tällaisen elimen, jolla on sellainen rooli, joka pystyy koordinoimaan yhtenä keskeisenä tekijänä. Ja mihin toimiin kaikkiin, tai kaikkien täytyy ryhtyä, jotta rautatiesektori tavallaan saa lisää markkinaosuuksia. Olen usein kuullut että olisi, ei ole riittävästi koordinaatiota infrastruktuuritasolla. On hyvin vaikeaa saada aikaan hyviä kansainvälisiä toimivia yhteyksiä. Ja virastohan voisi olla tässä tietyssä roolissa. Ja sitten lopuksi vielä jatkaisin herra Grossin kysymyksestä, miten yhteiskunta kehittyy. Tarvitaanko tässä uusia toimenpiteitä, jossa vissi pätevyys saadaan esiin? Kiitos sitten vihreiden puolesta. Kiitoksia tästä äh, esityksestä. Minulla on neljä kysymystä. Ensinnäkin, onko jo konflikteja tässä yhteisen hyväksynnän kanssa? Jos yksi maa sanoo, että tämä veturi, ei, ei, sitä ei voi hyväksyä, pitääkö perustella? Ja sitten puustatteko te peliä ja päätättekö te, että oliko tämä vastalause perusteellinen vai ei, vai onko tämä ennenaikaista? Toinen kysymys. EMTS, EMTS, e te sanoitte, että se toimii hyvin Onko varmistettu, että ei ole yhteisrahoitussa äh, EU-tasolla silloin, kun ETMssä kehitetään, tehdään tiedetään, että meillä oli konflikti Berliinissä, Berliinin ja Rostekin välillä. Onko se ratkennut ja onko muitakin vastaavanlaisia konflikteja, jotka koskevat ERTMS? Onko äh, juridisia äh, esteitä teidän virastollanne? Täyttyykö teidän toimivaltanne laajentaa vai oletteko te, äh, riittääkö teille tämä toimivalta? Me, siis on kysymys vaan siitä, tarvitsemme lisää rahaa ja henkilökuntaa. Viimeinen kysymys, mikä on tilanne ympäristön suhteen? Mehän tiedämme, että EASA silloin on perustanut viraston toimivalta ympäristöasia. Me tiedämme, että rautatie on hyvin ympäristöystävällinen, mutta kuitenkin melu, päästöt ja energiahuolto ja yhteiskäyttöisyys, yhteensopivuus, nämä ovat ongelmia. Ajatteliko te tällaista, että perustaisitte jotain vastaavaa, jossa painotetaan ympäristöasioita, koska rautateillä on kuitenkin 25 prosenttia ydinvoimaa, tai sitten melupäästöistä me kuulemme useimmat vastalauseet, jollei tätä ratkaista, niin, niin rautatiet joutuvat huonoon huutoon. Onko teillä käsityksiä siitä, miten voisi toimia tässä? Kiitos ja viimeinen tässä kierroksessa on varapuheenjohtaja Van Daal. Eh, Kiitos. Minä haluaisin palata tähän turvallisuuskysymykseen, sen sisältöön. Te sanoitte, että ERTMS-järjestelmä toimii. Minä haluan tietää, onko näin asianlaita Alankomaissa. Viime vuosina meillä on ollut suuronnettomuuksia nimenomaan tavaraliikenteessä rautateillä. Viime viikolla oli suuri onnettomuus ja viranomaiset ja rinstasit ovat sanoneet, että ERTMS ei toimi laisinkaan. Eli pitää siirtyä tähän TB plussaan, eli näin nopeasti lyhyellä aikavälillä saadaan tietää, että meillä on turvallisuusjärjestelmä, joka toimii myös matalilla nopeuksilla. Tämähän on ongelman ydin. 40 kilometriä tunnissa ei silloin ole riittävästi jarrutusta ja silloin voidaan ajaa myös vastoin opasteita. Onko meillä lyhyen aikavälin järjestelmää, jolla voitaisiin siirtyä enemmän, <clears throat> enemmän automatisoitin järjestelmään? Se maksaa miljoonia, mutta onhan järjestelmiä, jotka matalilla, alhaisilla nopeuksilla noudattavat punaisia mm, valoja tasoristeyksissä – mitä nyt halutaan? TB Plus, onko, on, ollaanko, kaikkihan ovat kytköksissä toisiinsa. Viime viikon onnettomuus synnytti suuren turvallisuuskeskustelun tavaraliikenteen turvallisuudesta, ainakin minun maassani. Ne, jotka äh, hallinnoivat rautatieliikennettä, tavaraliikennettä, äh, sanoivat, että järjestäkää, hoitakaa itse hommanne, koska muussa tapauksessa voidaan kieltäytyä tammikuusta alkaen äh, hyväksyä näitä uusia järjestelyjä, mutta turvallisuus on todella uhanalaisena nyt. Äh, mikä on tilanne? Onko todella päätetty, että olisi aikaraja tammikuun alkuun, koska muussa tapauksessa lopetetaan tavaraliikenne rautateillä kokonaan? Missä nyt mennään rautateiden turvallisuuden kannalta? Minä olen er- varsin huolestunut näiden viime viikkojen onnettomuuksien luonteesta, viime viikkoisen onnettomuuden luonteesta. Mitä te olette tästä mieltä ja mitä te teette nimenomaan tämän viimeisen ja viimeisten onnettomuuksien suhteen? Mitkä ovat teidän keinonne toimia? Kiitos herra Van Dalen. Haluaisitteko Fes, herra Feslaid vastata näille ensimmäiselle neljälle ja sitten menemme seuraavaan kysymyskierrokseen. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä voisin ryhmitellä joitakin vastauksia, josta voisin kertoa yksi tyyskohtaisemmin. Ensimmäinen, siis ensin puhumme toisesta rautapitiepaketista. Tiedätte, että samalla silloin sitten perustettiin eurooppalainen valvontavirasto. Ja jäsenvaltioiden motivaatio. Siinähän nimenomaan oli kysymys siitä, että valvontaa pidettiin erittäin tärkeänä Euroopan rautatiejärjestelmässä. Ja puhuttiin, siis kaikki tämä vaatii tietysti myös hyvin vahvaa kansallista läsnäoloa. Nykytilanteessa meillä on ennen kaikkea koordinaattorin rooli ja se toimii hyvin, koska kysyntä on suurta. Ja kuten sanoin, niin uskon, että logiikka ainakin edellyttäisi sitä, että meidän roolimme olisi huomattavampi ennen kaikkea, mitä tulee eri virastojen toiminnan kontrollointiin, koska kansalliset virastot ovat suorassa yhteydessä omien suurten rautatieyritystensä ja ministeriöiden kanssa, ja usein he kääntyvät meidän puoleemme, koska niiden riippumattomuushan joskus äh, saa aikaan vaikeuksia. Siis jos tapahtuu kehitystä tähän suuntaan, jotkuthan kansallisten viranomaisten kollegat pelkäävät sitä, että nämä poistettaisiin, mutta logiikkahan edellyttäisi, että poliittisella tasollakin koordinaatio olisi parempi kansallisten viranomaisten kanssa ja pitäisi saada siis heidän kanssaan aikaan toimiva järjestelmä. Mitä liberalisointiin ja turvallisuuteen tulee, Ehkä herra Van Dalenille voin vastata siihen. Mitä tulee rautatiesektoriin, niin se on erittäin selkeää ja voitte kaikista analyyseistä, jota Eurostatin kanssa olemme tehneet, huomata, että tilanne on huomattavasti parantunut, mitä rautatieturvallisuuteen tulee ja sen turvallisuus on huomattavasti parempi kuin muiden kuljetusmuotojen. Se ei kuitenkaan estä sitä, että mitä tulee jos Kyllä. Siis mitä tulee seurantaan, analysointiin, kokemusten vaihtoon ja niin edelleen, ja tiedon levittämiseen. Stopte. Dat wilde zeggen dus in de meeste landen van Europa, dus een overdragen naar het wegvervoer en de risico's. En... Ja, jos useimmat Euroopan maat sitten, sitten palaavat maantieliikenteeseen, niin se on todellakin aika kuumalta maistuva peruna. On tietenkin loogista, että tiettyissä onnettomuuksissa tai tapaturmissa puututaan heti peliin, mutta meidän täytyy myös selvittää, minkälaisiin, minkälaisista syistä nämä johtuvat ja minkälaisiin toimiin meidän pitäisi ja voisimme ryhtyä. Se puhuu Vierelson tapauksessahan meillä on erityinen työryhmä, joka seuraa kehitystä. Me vaihdamme tietoa ja täytyy olla aina hyvin varovainen ja tarkka silloin, kun kysymys on onnettomuuksista ja on olemassa tiettyä logiikkaa. Mutta mitä liberalisointiin tulee, niin esimerkiksi Iso-Britanniassa on ollut kolme onnettomuutta. Se on ehkä sellainen maa, joka on parhaimmassa asemassa. Ja voidaan sanoa, että pitkällä aikavälillä tämä tilanne on hyvin samantapainen. Siis kaikki on avointa, sertifiointi ja niin edelleen. Me yritämme tosiaan saada aikaan avoimuutta ja seuraamme kaikkien rautatieyrityksiä. Eli tässä yhteydessä meillä on erittäin tärkeä rooli. Mitä sitten tulee tekniseen yhteensopivuuteen, sehän on, siis on aloitettu 96 joten olemme viimeistelemässä parhaillaan sopimusta, siis mitä tulee uuteen materiaaliin, rautatiekalustoon, se on sellaista, jonka pitää vastata mahdollisimman yhteisiin normeihin, mitä eurooppalaiseen järjestelmään tulee. Voisin ottaa pienen esimerkin. Olette varmasti kuulleet tästä tyyppisertifioinnista. Siinähän on kysymys, siis jos ajatellaan keskikokoa, esimerkiksi Euroopan keskikokoa, niin siis tämmöisen veturipuiston koko on seitsemän veturia, joten me yritämme saada aikaan kaikki mahdolliset tekniset järjestelyt, jotta voisimme tällä tavoin mm, tätä Eh, Toinen kysymys oli se, kun puhuttiin tavarakuljetuksen ongelmista, mutta yleisesti ottaen Euroopassa on hyvää kehitystä, huomattavaa kehitystä, eli matkustajaliikenteen volyymi on kasvamassa. Eh, ja mitä tulee myös liikkuvan kaluston tilauskantaan. Mutta kyllä meidän täytyy todeta, että tässä on tiettyä elpymistä tapahtunut tällä teollisuus- tai kuljetussektorilla. Mutta me olemme näitä viimeisiä mohikaaneja teollisuussektorilla, jossa Eurooppa on todella ensimmäisten joukossa maailmanlaajuisesti ajatellen. Mutta jos rakennamme, rakennamme 2000 kilometriä uutta raidetta, vuodessa, niin täytyy muistaa, mitä Kiinassa voidaan tehdä samaan aikaan, mitkä mittasuhteet ovat Kiinassa. Täytyy katsoa, mitä tapahtuu Brasiliassa, Saudi-Arabiassa ja muualla. Me olemme päättäneet nyt lopettaa investoinnit maantieverkostossa ja keskittää kaikki rautateille. On siis selvää, että kehityksen taso on, tasot ovat erilaisia – jos otamme vertailukohteeksi eri maailmankolkat. Tavaroiden perille toimittaminen, niissä ilmenee vaikeuksia, jos aikarajat ovat lyhyet. Luotettavuustekijät pitää ottaa huomioon, ei ole riittävästi laatutakeita. Herra Kramer puhui infrastruktuuriongelmista. No, mitä voidaan tehdä? Meidän pitää olla sektorillamme avoimia toiminnassamme. Pitää sanoa, että uusien veturien pitää olla tämän kaltaisia tavarakuljetusvaunujen pitää olla tietyn tyyppisiä, meidän pitää olla avoimia ja julkisia toiminnassa. Meillä pitää olla hyvänlaatuista liikkuvaa kalustoa meidän pitää ajatella, että mitä yksi veturi maksaa, muualla se voi maksaa kahden veturin verran. Meidän täytyy ajatella tätä teollisuuden alaa Euroopan laajuisesti. Jos meillä on rautatiealan yritys, niin meidän täytyy olla myös tämä tyyppihyväksyntä ajattelu mielessä. Kaikki nämä kytkeytyvät toisiinsa mutta ennen kaikkea meidän täytyy luottaa viranomaisiin Euroopan tasolla. Jos nähdään, että jossakin maassa valvonta toimii hyvin, on jo kontrolloitu, niin ei tarvitse sitä samaa asiaa tai tavaraa tai kohdetta kontrolloida kaikissa muissa Euroopan maissa yhtä tiukasti ja tarkasti. Jos puhumme nyt ERTMSstä, e ensimmäinen asia Hollannissa tai Alankomaissa tulee milloin mieleen on se tilanne, joka perustuu ERTMS-järjestelmään, jota on kehitelty samanaikaisesti, kun kehitettiin 3.0D-järjestelmää. Tämä oli hyvin ongelmallinen. Jäsenmaat törmäsivät tähän myös ja normeja ei ollut vielä silloin hyväksytty ja tasa, tasautettu kaikissa maissa. Tätä pitäisi pystyä käyttämään kaikissa maissa ja sen avulla pitäisi pystyä ratkaisemaan kaikki ongelmat ainakin lähemmän kymmenen vuoden aikana. Alankomaissa todellakin on ollut ERTMS-hankkeita, mutta niistä en halua puhua liian seikkaperäisesti. Ne ovat olleet aika erilaisia keskenään. Minulla on kaksi vastausta sitten seuraavaan kysymykseen. Öö, kysyttiin, e- meillä on 25 tai 26 järjestelmää. Tämä on todellisuutta, mutta meidän pitäisi pyrkiä yhteen ainoaan eurooppalaiseen järjestelmään. Ongelma ei ole se, että onko meillä TB vai TB+. Meillä on ollut paljon kehitystyötä ja on pyydet, kysytty neuvoja infrastruktuurihallinnoilta eri jäsenmaista EU-sta. Tarkoituksenahan saada ERTMS toimimaan toimimaan hyvin ja saada sitten palautetta, kokemusta, feedbackia siitä, että voimme olla varmoja, että tämä kolmos versio voidaan integroida hyvin. Mutta me tiedä, me haluamme ratkaista kaikki ongelmat tällä tällä välillä, mutta pyrimme kuitenkin huomioin tämän monimuotoisuuden, mitä joudumme hallinnoimaan. Infrastruktuuri on yksi niistä. Ei aina puhuta samankaltaisista rautatialan yrityksistä. Meidän täytyy myös ajatella sitä, että me kaiken pitää perustua tähän koordinaatioryhmään – ja kaiken täytyy perustua siihen, että meillä olisi yksi yhteneväinen järjestelmä. Niin, haluaisin vielä kerran palata tavaraliikenteen turvallisuuteen. Totta kai siinä on puutteitakin, mutta on myös tärkeitä prioriteetteja meillä. Tämä on tietenkin on, on sanottu, että tämä olisi liberalisoinnin seurausta. Mutta tässä kuitenkin on toimittu vanhojen sääntöjen mukaan eikä uusien asetelmien mukaan. Rautatieyhtiö, autoyhtiöillä on tietyt järjestelmähall, tietynlainen järjestelmähallinta ja tässä tapaturmassa oli käytössä vanha järjestelmä. Me toimimme niin, että me tutkimme erikoistuntijoiden kanssa tai kansallisten viranomaisten kanssa ja ja sitten vastuuhenkilöt seuraavat tätä tilannetta. En ole tällä, tässä vaiheessa vielä varma, en pysty sanomaan, että kehitys olisi ollut kielteinen. Kaikki tullaan selvittämään hyvin tarkkaan, mutta osa keskustelusta käydään myös jäsenvaltioiden sisällä. Nyt jos jaruja, ja jos junia täytyy jarruttaa, niin syntyy kielteinen tunne. Tämä koskee kaikkia maita. Meidän täytyy olla hyvin tarkkana sen suhteen, millä tavalla rautatieonnettomuuksia analysoidaan. On kaikenlaisia selityksiä, mutta viraston kohdalla tilanne on sellainen, että kansalliset viranomaiset, virastot sitten hankkivat tiedot. Ja nyt palaan Ranskaan. Mitä tulee sitten kompetenssiin, Kramer otti sen esille virastolla. Virasto an, toteuttaa sille annetut tehtävät ja toimeksiannot. Eli me pyrimme toteuttamaan meille tänä päivänä annetut toimeksiannot, mutta se mitä on tuotu ainakin voimakkaasti esille Viareggion konferenssin jälkeen, kaikki viranomaiset ja yhteistyökumppanit pyytävät, että ei enää ryhdytä mihinkään lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin, koska me olemme ylimenovaiheessa. Direktiivin pitäisi äh, astua voimaan ensi vuoden heinäkuun 19. päivä. Se on erittäin vaikeaa, jos me vielä ryhdymme vaihtamaan tai muuttamaan lainsäädäntöä ennen kuin direktiiviä ryhdytään soveltamaan, niin silloin tilanne kyllä riistäytyy käsistä. Meidän pitäisi enemmänkin nähdä, saada keskipitkän aikavälin visiot. Se on tällä hetkellä tärkein tehtävä. Meillä on myös muita tehtäviä toimen, toimeksiantoja. Seuraava etappi on viraston roolin vahvistaminen suhteessa viranomaisiin ja turvallisuusviranomaisiin erityisesti, mutta jos ajatellaan juridista puitetta, niin meillä on mahdollisuus kyllä suoriutua meille annetuista, meille osetuista tehtävistä – Ehkä minä tässä ennakoin liikaa tulevaa, kun en ole vielä puhunut työohjelmasta ja sille varatusta budjetista, mutta ainakin olen optimistinen. No, ympäristö seuraavaksi. Me olemme integroineet sen. Se ei ole kovin hyvin näkyvää, se ei ole niin näkyvää, mutta olemme jokaisen toimialamme integroineet koko joukon tietoja. STI, liikkuva kalusto, eli siellä näkyy paljon toimenpiteitä, jotka ovat ympäristöystävällisiä. Toinen asia, joka liittyy ympäristöön, ei se kyllä kuulu suoranaisesti meidän toimivaltaamme, se kuuluu enemmän muiden viranomaisten toimialueelle, mutta on kuitenkin pyritty toimimaan siten, että, että ottaisimme huomioon ympäristötekijät, kunnioittaisimme ympäristöä esimerkiksi energiankulutuksessa, jarrutustilanteissa Meillä on paljon mahdollisuuksia, joiden myötä voimme vähentää ympäristörasitetta tavara mm, raideliikenteessä. Meillä ei ole paljon horisontaalista toimia, mutta me yritämme sisällyttää sen eri asiakirjoihin. Ihan henkilökohtaisesti, korostan henkilökohtaisesti, olen sitä mieltä, tämä on yksi niistä alueista, joihin viraston täytyy suhtautua vieläkin tarkkaavaisemmin ja asianmukaisemmin. Mm meillä ei aina ole ollut riittävästi keinoja toteuttaa näitä tärkeimpiä prioriteetteja, mutta jos aletaan teknisesti asiaa laajassa mielessä, niin kyllä tämä olisi todella hyödyllistä. Kiitos. Meillä on vielä muutama kysymys ja noin 20 minuuttia aikaa. Tietysti arvostan hyvin tyhjentäviä kysymyksiä, mutta nyt taidan alkaa huitoa tällä nuijalla. Seuraavaksi herra Bakke. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyt kys, pieni kysymys. Olen hy- hyvä samaa mieltä rautatieturvallisuudesta, mutta on kuitenkin vielä vaikeuksia raja-alueilla, eri maiden välisillä raja-alueilla – Onko me, meillähän on kansallisia säädöksiä säännöstä ja halusin kysyä teiltä, mitkä ovat teidän mielestänne näkymät, joiden avulla voisimme harmonisoida, yhtenäistää näitä sääntöjä? Onko se mahdollista vai tuleeko se aina olemaan kansallisten turvallisuusviranomaisten että Onko mahdollista harmonisoida ja onko mahdollisuus kontrolloida jälkikäteen? Uh, Kiitos. Seuraavaksi herra Ugias. Due questioni veloci. Eh, nel suo intervento lei ha fatto riferimento... Kaksi nopeaa kysymystä. Te puhuitte selvityksistä ja analyyseistä joita tehdään kansallisilla, paikallisilla ja alueellisilla tasolla. Voitteko ehkä lausua jotakin näistä kriteereistä ja siitä, mihin ongelmiin te olette törmänneet? Sitten vielä kysymys turvallisuudesta. Äh, tulen palaan heinäkuun 29. päivän ää, äh, ää, äh, tragediaan. Ja tässä virastohan on tavallaan nyt muodostaa koetinkiven. Voitteko te sanoa, että, että oletteko te käsitelleet sitä, missä oikeastaan vastuu on tällaisessa tapauksessa? On, onko jotain saatu selville tästä onnettomuudesta teidän tutkimuksissanne? Ajattelen näitä suoria, näitä liikkuvan kaluston operaattoreita, huoltohenkilökuntaa, kunnossapitohenkilökuntaa ja myös rahdin toimittajia tai huolitsijoita. Haluaisin tietää, onko myös sanottu, että onko, löytyykö, onko esimerkiksi toimivaltariitoja, onko tämä selvitetty vasta, siis Euroopan virastojen ja kansallisten virastojen välillä? Kiitos paljon kuultuani teidän tänne haluaisin, esityksenne haluaisin kysyä teiltä, te varmasti, jos kuka olette perehtynyt Euroopan parlamentin ja neuvoston säädöstilanteeseen, jossa puhutaan Euroopan tavaraliikenteen kilpailukyvystä. Haluaisin tietää, mitä te olette mieltä siitä verkoston tilanteesta ja ongelmakengän tästä, jota te myös hallinnoitte. Kuten me kuulimme, niin on paljon verkkoja, paljon ongelmia, paljon ongelmia turvallisuudessa. Mi- ovatko ne toisiaan täydentäviä? Verkot, jotka liittyvät tämän hankkeen liiteosaan, jota te, jonka te eh, toitte esille, niin onko se yhteneväinen tämän hetken rautatieverkoston kanssa ja mitä ongelmia voitaisiin ratkaista tämän uuden säädöskokoelman avulla? Liberatski. Sitten eh, edustaja Liberatski. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on teoreettinen kysymys. Yhtenä päivänä Euroopassa kriisi päättyy liittyy. Mitä mieltä te olette Euroopan rautateistä? Mitä silloin tulee tapahtumaan? Aiommeko päästä tänne, tähän uuteen järjestelmään, jonne pyrimme? Vai onko niin, että ei mitään muutoksia nähdä? Kiitos ja lopulta, jos ei ketään muuta ole listalla, niin haluaisin itse esittää pari kysymystä. Minä, herra Veslaip, olen samaa mieltä tai yhtä huolissani siitä, mitä monet muut edustajat ovat puhuneet rahtikuljetuksista, tavarakuljetuksista ja siitä, että vaikuttaa olevan aika mahdotonta saada tavarajunat nopeasti rajojen yli. Ja jatkaen vähän siitä, mitä herra Back kysyi teiltä harmonisoinnista. Yksi asia, joka meillä on myös, on erilaiset maksujärjestelmät Euroopan rautateillä. Jos ajatellaan esimerkiksi rahtijunaa, on käytävä läpi kolme erilaista maksujärjestelmää lyhyellä välillä. Siis on kysymys rahtikuljetuksista ja se, me, ne meitä huolestuttavat suuresti. Ja myös ne erot, joita on Itä- ja Länsi-Euroopan välillä, mitä tulee perusrakenteisiin ja huippunopeisiin juniin ja niiden määritelmään. Esimerkiksi Itä-Euroopassa on erittäin erilainen kuin se määritelmä, joka on olemassa Länsi-Euroopassa. Ja sitten lopullinen ja viimeinen kysymys, joka koskee työverstaita. Jos puhutaan esimerkiksi sellaisista verstaista, jotka esimerkiksi huoltavat sellaisia vetureita, jotka kulkevat pääverkossa. Täytyykö ne rekisteröidä tämän turvallisuusdirektiivin puitteissa? Jos ajatellaan tämmöisiä Heritage-linjoilla kulkevia vanhoja historiallisia rautateitä ja ö, liikkuvaa kalustoa ja sitten sellaista kalustoa, joka kulkee pääraiteilla. Ja meillä on 15 minuuttia. Uh, bon. uh, les règles nationales... Kansalliset säännöt ja raja-alueongelmat meidän on pitänyt ryhtyä laatimaan kansallisen turvallisuussääntöjen luetteloa ja myös teknistä luetteloa, cross-acceptance-luetteloa. Siinä äh, se tullaan esittelemään huomenna. Se on tämmöinen asiakirjakokonaisuus, joka on yksi osa tätä palapeliä. Nämä säännöthän muodostavat palapelin ja sanoin, että rautatiesektorilla meillä on turvallisuussääntöjä, teknisiä sääntöjä – ja myös nämä niin sanotut tuntemattomat ei sovellutut säännöt. Se on järjestelmä, joka on synnyttänyt suurta sekaannusta. Meidän tavoitteena on tehdä luettelo, jossa on hyvin kirjatut säännöt, jotta voidaan ne helposti paikantaa. Me aloitimme tämän työn pari kuukautta sitten. Huomasimme, että vain pari prosenttia oli kirjattu. Me olemme, teimme tilannearvion tänä aamuna, eli olemme jo 50 prosentissa. Me olemme edenneet huimaa vauhtia, mutta kun me olemme kaikki luetteloineet ja Tämä työn lisäarvo on se, että me voimme vertailla näitä vastaavuuksia ja näitä hyväksymisiä. Onko meillä jotakin poikkeus, jotka pitää hyväksyä esimerkiksi jossakin jotakin sammutusjärjestelmiä, jotka voidaan hyväksyä yhdessä maassa tai jotain löydy kaikissa maissa, vai kaikki saattaa samankaltaiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. Kaikki nämä luettelot, ovat safety interrupt-työtä. Se on tämmöistä vertailevaa, kokoavaa työtä. Meillä on kunnianhimoinen tavoite saada työpäätöksiä mahdollisimman nopeasti. Olemme todenneet, että säännöt ovat usein samankaltaisia, periaatteet ovat samanlaisia, mutta kaikki eivät tarkista samalla tavalla samoja asioita myöskään aina rajanylitystilanteissa, mutta tämähän on myös sitä työn kuorm, päällekkäisyyden välttämistä, mutta sitten puhuttiin verkoista. Meidän säännöt, me ainakin pyrimme toimimaan siten, että sääntöjä sovelletaan koko yleiseurooppalaisen verkkoon, ainakin on kyse liikkuvasta kalustosta. Sen on kyse of ten. Tässä on kyse määrittelystä, miten, miten sovelletaan STItä, mikä on jäsenvaltioiden ja kumppan, kumppan, yhteistyökumppaneiden velvollisuus määritellä siitä, mikä on verkos, ver, rautatieverkon alue, mitkä osat ovat vapautettuja jostakin toiminnasta, esimerkiksi historialliset rautatiepätkät me olemme erittäin varovaisia. Meillä ei ole kansallisten viranomaisten tutkimusraporttia Italiasta. Me olemme toimimme erittäin varovaisesti, lähdemme liikkeelle varovaisesti. Me haluamme saada tämän raportin tutkimusviranomaisilta tai tutkimusinstanssilta minä olen yhteydessä Ranskan, äh, Italian rautatieturvallisuusviranomaisten kanssa – me olemme yhteydessä myös muihin turvallisuusviranomaisiin, jotka antavat meille teknistä tietoa. Me saamme paljon teknistä tietoa, jonka avulla voimme hyvin nopeasti laatia tarkistuksia. Eihän onnettomuudella ole useinkaan yhtä ainoata syytä. Siellä voi olla joku perusrakenne, joka osio, joka on sortunut, tai joku muu ulkoinen tekijä. Meillä ei ole tällä hetkellä, toistan jälleen kerran, meillä ei ole tällä hetkellä yhteenvetoa tältä tutkimusviranomaiselta, tutkimusinstanssilta. Me olemme Virasto tekee yhteistyötä tämän tutkimusinstanssin kanssa. Me emme voi antaa mitään virallista muotoilua tai lausuntoa ennen kuin meillä on jotakin lopullista käsillä kysyttiin myös, onko jonkinlaista ristiriitaa viraston ja kansallisten viranomaisten välillä kompetenssissa. Meidän suhteet ovat hyvät, ei ole mitään ristiriitatilannetta toimivaltuuksien suhteen. Me haluamme yhdessä kaikki kehittää uutta järjestelmää, joka olisi täysin itse säätelevä, eli nyt me haluaisimme saada muita tekijöitä tähän mukaan, toimijoita mukaan. Tämä on äärimmäisen vaikea tehtävä. Me täytyy ottaa huomioon liberalisointi, mutta ei ole ollut mitään säännöstöjen suunnatonta purkamista, se, se on väärä tieto, mutta on mahdollista, että, että että meidän roolimme tulee vahvistumaan. Meillä on mielenkiintoisia keskusteluja meneillään, mutta mikä on myönteistä? Kaikki kansallisuusturvallisuusviranomaiset ovat hyväksyneet meidän kannanottamme meidän ehdotuksen, jotka teimme vielä Retson konferenssin jälkeen, eli perustaa tämmöinen pohdintatyöryhmä, jonka myötä voitaisiin miettiä, miten kukin toimija tai osapuoli voi, voisi vahvistaa omaa osuuttaan tässä yhteistyössä. Se oli, otettiin hyvin innostuneesti vastaan. Uusi yleiseurooppalainen verkosto, se on uusi, se on se etu. Sen pitää vastata uusiin teknisiin vaatimuksiin, joita me tulemme kehittämään. Eli siis ilman muuta se tullaan suunnittelemaan ja laatimaan, jotta se olisi takaisin mahdollisimman suuren yhteissopivuuden. Haluan korostaa, että me olemme tällä alueella, kuten muuallakin, valvoneet, jotta investoinnit olisivat todella asianmukaisia. Näinhän ei aina ole asianlaita. Joskus on hyvä seurata töitä eri eri osioissa, miten suuret hankkeet etenevät, koska joskus täytyy muistaa, että eurooppalaiset säännöt ja asetukset on tehty sitä varten, että niitä sovelletaan oikein käytännössä. Totta kai tämä rautatieverkko on, pitää sisällään ongelman, miten tavaraliikenteelle voitaisiin antaa prioriteetti minä olen pystynyt seuraamaan erään belgialaisen tavaraliikenneverkon etenemistä Sielläkin on törmätty ongelmiin, mutta on tehty aloitteita, hyviä aloitteita. Meillä, me emme voi, anteeksi, vaikka me haluaisimme, me emme aina voi antaa omaa mielipidettämme tai lausuntoa jostakin hankkeesta, jostain tietystä raite, linjan, li, raidepätkästä tai linjasta. Meidän täytyy vain valvoa, että noudatetaan turvallisuusnormeja, mutta me emme voi sanoa, onko joku hanke hyvä tai järkevä tai kannattava. Meidän pitää kääntyä eri viranomaisten puoleen, se voi olla myös komissio, meidän täytyy myös, me voimme kääntyä myös Euroopan investointipankin puoleen, ja silloin sanotaan, että kyllä, se vastaa tiettyjä normeja, se vastaa tiettyjä mutta joskus se ei myöskään vastaa kaikkia normeja. Silloin me vaadimme, että sitä pitäisi vähän parantaa tai oikaista. Kaksi pientä asiaa. Olen samaa mieltä tästä ongelmana. Erot Itä- ja Länsi-Euroopan välillä ei niin valtavan suuri, koska on, on kuitenkin pätevyyttä löytyy Itä-Euroopassa ja sikäläisessä virastossa mutta me emme ole sokeita. Meillä oli tapaaminen muutama päivä sitten eräs katsan kanssa, jäsenvaltioiden kanssa on selvää, että talouden tilanne on sellainen, että se vaikuttaa merkittävästi turvallisuuteen ja tehtyihin toimiin. Meillä ei ole syytä sanoa, että, että, että me pyrimme saamaan nämä yhteiset säännöt, mutta ongelma ongelman tämä meille muodostaa. Sitten kun rautatiesektori todella lähtee elpymään ja toipumaan, mutta voidaan sanoa, että se on tällä hetkellä kasvuvaiheessa. En puhu tässä vielä tavaraliikenteestä, mutta henkilöliikenteessä mm, tai luotijunista, jos puhutaan luotijunista, niin silloin tilanne on noususuhdanteinen, eli se on kasvu, kasvussa. Toinen asia on, olisi se, ja ehkä lopettelen sen myötä. Meidän täytyy tällä hetkellä toimia sen mukaan, että meillä on nyt tämmöinen standardoitu järjestelmä ja meidän pitää pystyä luottaa siihen. Investoidaan ERTMSään, joka on osoittanut toimivuutensa. Minä tiedän, että liikkuva kalusto, jota tilaan, tullaan sertifioimaan nopeasti ja se tulee maksamaan vähemmän tullaan sertifioimaan siis nopeasti ja se tulee olemaan halvempaa. Tämä on meidän haasteemme tuleville parille kolmelle vuodelle. Minä puhun meistä, minä puhun siis sektorista, kaikista toimijoista, eli tämän myötä me voisimme saada tämän palapelin kaikki osaset paikoilleen. Richard, voisitko sinä vastata Hella Simpsonille? Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Minä johdan Euroopan rautatieviraston turvallisuusyksikköä. Täällä kysyttiin kunnossapito verstaista, tehdäänkö Tehdäänkö siellä myös raskaaseen liikenteeseen Nyt projekti, jota virasto on kehittänyt, on se, että sertifioidaan kunnossapitoverstaat. Se, sitä ei ole vielä käyty läpi komissiossa, näin ollen se on valmisteilla. Me, tämä tulee kuitenkin kahden kuukauden kuluttua valmiiksi. Ja meidän konseptimme on vapaaehtoinen konsepti sertifioinnin osalta kunnossapidossa. Ja verstas pyytäisi, voi itse pyytää sertifiointia tässä tapauksessa. Mutta niin ikään olemme kehittäneet sertifiointijärjestelmiä sellaisille kokonaisuuksille, jotka vastaavat kunnossapidossa. Tämä on direktiivin terminologian mukaista. Tämä on sellainen yksikkö, joka kantaa kokonaisvastuun pitkän aikavälin kunnossapidosta. Tämän on se sitten veturivaunu tai jotain muuta. Tämä sertifiointijärjestelmä on pakollinen uuden tämän turvallisuusdirektiivin äh, äh, lisäyksen mukaisesti. Ja rautatien varikko vastaa pääasiassa äh, tästä kunnossapidosta. Ja siinä mielessä sertifiointi tulee olemaan pakollista myös tällaisille varikoille, joissa hoidetaan myös tosi perinteisiä yksiköitä, kuten myös raskaan, raskaan liikenteen kalustoa mutta nämä historialliset rautatiet, niitä yleensä käyttää, nehän liikkuvat omilla raiteillaan, joka selventää tilannetta. Toivottavasti tämä on vastaus kysymykseen. Kiitos. I knew they were exempt. It was my amendment that exempted them. I knew. Siis tässähän sitä päällekkäisyyttä on. Kiitos tästä ja kiitos vielä kerran siitä, että tulitte puhumaan meille. Tämähän on osa jatkuvaa asian käsittelyä eri virastojen kanssa. Meillä on ollut ilma EASA ja meille tulee meriturvallisuusviraston edustaja. Joten uudet jäsenet ja kaikki muutkin jäsenet voivat tosiaan saada ajantasaista tietoa eri virastoista, joten suuret kiitokset teille siitä, että tulitte tänne ja odotamme että meidän yhteistyö on erittäin hedelmällistä. Thank you. Thank you, Mr. Thanks a lot. So, next item. No niin, seuraava asia esityslistalla on Kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalainen rautatieverkko. Herra Marinesku, oletteko valmis? Kiitos siinä tapauksessa. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, kuten tiedätte, niin huhtikuussa parlamentti äänesti ensimmäisessä käsittelyssään tämän asetuksen, tästä asetusesityksestä ja neuvosto pääsi sopimukseen äänestäessään kesäkuussa tästä hankkeesta. Ja minä otin tämän mietinnön elokuun lopussa ja minulla on ollut komission edustajien kanssa kokous ja toinen kokous tai tapaaminen puhemiestön kanssa ja nyt voin kertoa teille sitten mitkä ovat tässä asetuksessa yhä kiistanalaisimmat kohteet. Mitä näihin eri käytäviin tulee tai väyliin tulee? Esimerkiksi jos ajatellaan kolmea eri versiota ja niiden eroja, siis parlamentin esitystä, neuvoston esitystä on olemassa se ero, että sanotaan, että jäsenvaltioiden on tarkoitus tiettynä aikana, tietyn ajan kuluessa antaa lausuntonsa sellaisista väylistä tai käytävistä, jotka kulkevat useiden jäsenvaltioiden halki. Neuvosto sanoi, että meidän pitäisi saada kuusi kappaletta tällaista käytävää ja niistä puhuttaisiin liitteessä. Olen varma, että voimme päästä sopimukseen, mutta henkilökohtaisesti haluaisin sanoa, että neuvoston versio on sopiva sekä komission ehdotuksen että parlamentin ehdotuksen kanssa. mutta meidän on katsottava, millä tavalla voimme saada mukaan kaikki jäsenvaltiot näihin käytäviin tai väyliin. Siis sellaiset jäsenvaltiot, joilla on rautatiejärjestelmä. Seuraava keskustelun aihe koskee näiden käytävien hallinnointia. Alkuperäinen ehdotus sen mukaan olisi hallituksen elin, joka, siis neuvoston ehdotus oli, että olisi kaksi erilaista toimielintä, hallintoelin ja tekninen elin jossa olisi yritysten edustajia, sellaisten yritysten edustajia, jotka hallinnoivat kunkin jäsenvaltion perusrakenteita. Tässä voimme varmasti päästä sopimukseen näiden eri ehdotusten välillä. Ja kolmanneksi puhumme painopistealueista tai priorisoinneista, koska komission alkuperäinen ehdotus siinä puhutaan rahti rahdista priorisointialueena parlamentti on sanonut, että henkilöjunille pitäisi antaa etusia tiettyinä aikoina. Ja vielä kerran haluaisin sanoa, että uskon, että voimme löytää kultaisen keskitien. Sanokamme, että esimerkiksi me luomme sellaisia rahtikäytäviä väyliä, jotka eivät vaikuta henkilökuljetuksiin sellaisilla alueilla, joilla se on tärkeää. Ja sitten meillä on sellainen asia, jossa meillä on vielä jonkunnäköisiä pieniä erimielisyyksiä, mutta siinäkin voimme saada aikaan yksimielisyyden. Nykytilanne on se, että neuvosto saattaa marraskuun alussa lähettää oman ehdotuksensa puheenjohtajavaltio Ruotsi on halukas eh, päättämään tämän asian käsittelyn tämän vuoden kuluessa, eli se haluaa saada aikaan oman tekstiversionsa joulukuun neuvoston kokoukseen. Ja minun, minä haluaisin valiokunnalta saada toimivaltuudet niin, että voimme käynnistää neuvottelut ja keskustella asiasta joulukuuhun saakka. Ja jos neuvosto äänestää joulukuussa, niin silloin parlamentti voi äänestää joko tammi- tai helmikuussa uskon, että voimme varmasti hyvin seurata tätä aikataulua. Ja sitten tässähän tietysti täytyy olla kaikkien ryhmien esittelijät. Itse asiassa minä olen jo pitänyt varjoesittelijöiden kanssa kokouksen. Ja uskon, että on mahdollista, että me voimme saada joulukuuhun mennessä tämän asian loppuun käsitellyksi. Kiitos sitten herra Liberatski demariryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää herra Marineskua. Me teemme tiivistä yhteistyötä. Tapasimme neuvoston edustajia ja myös varjoesittelijät. Olemme hyvin avoimia olleet näissä neuvotteluissa, koska näissä keskustelussa usein esittämme teoreettisen kysymyksen, miksi me tarvitsemme tätä asetusta ylipäätään, mitä sillä halutaan saada aikaan. Aivan eritoten, kun me puhumme siitä, että haluamme varmistaa kilpailukyvyn rautatieliikenteessä Euroopassa. Aika pari vuoden ajan meillä on ollut liberalisointi- ja vapauttamisdirektiivi päällä, mutta siitä huolimatta emme ole havainneet mitään huomattavia puutteita. Nyt jos ongelma syntyisi, niin, niin me pyrimme kamppailemaan näiden käytävien puolesta, vakuuttamaan maat näiden käytävien tarpeellisuudessa, koska on maita, jotka eivät halua näitä käytäviä. Ne sanovat, että ne, ovat, ne eivät ole valmiita äh, varaamaan näitä käytäviä. No miksi näin on? No se vaatii investointeja, se vaatii paljon työtä ja taloudellisia panoksia ja niin poispäin. Minun käsitykseni onkin seuraava. Ne maat, jotka ovat kiinnostuneita, ne pitäisi voida tehdä se. No mehän emme tarvitse hirvittävän paljon käytäviä, tämä täytyy muistaa. Meidän tärkeää, että meillä on hyvät ja toimivat käytävät siellä, missä on mahdollista. Eiköhän äh, varata sellaiset käytävät äh, kaikkialle sinne, missä on mahdollista. Ja sitten vielä toinen asia. Haluaisin tietää, mikä valiokunnan käsitys tästä on. Hallinnointiorganisaatiot, äh, mitä se oikeastaan hallinnoi, tämä yksikkö? No, no esimerkiksi eihän se ö, määrittele, mitä maksuja peritään. Sehän määritellään kansallisella tasolla ja siellä sanotaan, mitä maksuja peritään. Tämä hallinnointiyksikkö ei suinkaan sitä määrittele, eihän se päätä sloteista näissä, näillä käytävillä. Tämäkin tehdään kansallisella tasolla kansallisten laitosten toimesta, jotka hallinnoivat omia järjestelmiään. No, tämä hallinnointiyksikkö ja sen nykyinen rooli, emme me näe, että tämä yksikkö millään tavalla mitään harmonisoisi, Ei se harmonisoi standardeja silloin, kun puhutaan maksuja, esimerkiksi uniformimaksut ja niin poispäin, tai sitten puhutaan koko käytävästä. Ja lopuksi se ei myöskään anna mitään sellaista ei se päätä siitä, että mikä yritys hoitaa. Ei se välttämättä takaa kilpailua käytävässä. Tämä nykyrakenne ei anna tälle hallinnointiyksikölle mitään tällaisia mahdollisuuksia määrätä kilpailusta. Totta kai, no onhan meillä tekninen yksikkö, jossa, jossa sitten infrastruktuurijohtajat tapaavat. Tämä asetus voisi olla – askel eteenpäin, joka tulevaisuudessa sanotaan 10-15 vuoden aikasäteellä säteellä päästäisiin siihen, että jaetaan slotteja niin kuin lentoliikenteessä Euroopassa. Ehkäpä voitaisiin löytää erilaisia yhtäläisyyksiä tällaista, saataisiin tällaista vapaata liikkuvuutta niin kuin rekat pystyvät käyttämään maanteitä. Mutta onko nyt niin, että tarvitsemmeko todella tätä? Onko meidän pakko päästä tällaiseen fundeeraukseen? Ehkäpä kuitenkin markkinat säätelevät itse, itse näitä, että onko esimerkiksi minun junani päästävä, kolmen päivän päästä tähän käytävään ja että se pystyy kulkemaan kolmen tai neljän infrastruktuurirakenteen läpi. Minun mielestäni ja minun ryhmäni mielestä me katsomme, että matkustajajunille, junille, junille, kuuluu prioriteetti. No miksi? No, koska siinä on kysymys ihmisistä. Ja silloin kun me puhumme matkustajaliikenteestä, niin silloin voidaan luoda tällaisia ajallisia kehyksiä jo tolkulla etukäteen. Ja jo kun me liikumme, eikä kahden tunnin odotus sinänsä ongelma ole tavarakuljetettaessa, mutta silloin kun on, ihmiset matkustavat, silloin odotus on ongelma. Ja me toivottavasti voimme varmistaa, että me pystymme saamaan valiokunnallemme esittelijän tässä asiassa. Kiitos. Sitten Rova Bilbao. Kiitos paljon puheenjohtaja. Mitä herra Marinesku toi esille, minä tulen toistamaan jotakin, jota olen jo aiemmin sanonut aiemmissa tapaamisissa tai kokouksissa. Me puhumme täällä eurooppalaisista hankkeista, projektista. Ja kun me puhumme käytävistä, joille pitää antaa prioriteetti tai sitten ei. En haluaisi tähän nyt niin painottaa, vaan meidän pitäisi tietää paljon tarkemmin, paljon selkeämmin, mitkä ovat olleet kriteerit, jotka ovat saaneet neuvoston määrittelemään liitteessään nämä kahdeksan tai yhdeksän uutta käytävää – kun on kyse eurooppalaisesta hankkeesta, mit, mitä me tässä tulemme luonnostelemaan? Mitä vaikutuksia sillä tulee olemaan muuhun verkkoon, joka tulee toimimaan myös Euroopan tasolla? Olisi ihan hyvä, jos me tämän hankkeen myötä voisimme ottaa esille, mitä konfliktitilanteita voisimme ratkaista tässä, ehkä näiden uusien käytävien avulla voitaisiin sopia siitä, miten hallinnoidaan käytäviä, mitkä ovat prioriteetit ja mitkä ovat niiden toimintaperusteet. Ja cuestiones accesorias a las que podríamos llegar a un acuerdo sin ningún problema. Ja minä en tästä asiakirjasta löytänyt mitään määritelmää eurooppalaisesta hankkeesta. Mitä me tällä saavutamme? Mitkä ovat tavoitteet? Selkeät tavoitteet näille käytäville – mitä ongelmia tulemme ratkaisemaan. Toimme, tulemme totta kai törmäämään niihin. Ja, ja mit, koska tässähän on eri, eri Euroopan maat sitoutuneet. hän voi esittää puolella sivulla. Mitä me haluamme toteuttaa, haluamme toteuttaa näiden uusien käytävien avulla? Ainakin meidän pitäisi pystyä näkemään tapaamaan kaikki ne yhteyshenkilöt komissiossa. Miten tämä tilanne tullaan ratkaisemaan? Thank you, Mr. Kramer. Kiitos sitten herra Kramer. No ensinnäkin uskon, että yhdeksän käytävän konsepti, se on sellainen, se on kansallisen egoismin, se on kansallisen eko, egoismin äh, sillisalaatti, sillä ei mitään tekemistä Euroopan politiikan kanssa. Nyt jos jokainen maa haluaa olla edustettune, no sitten on. Mutta meillähän on jo kuusi käytävää EMTS, ERTS, erityisesti rahtiritelkintä varten, jotka on valikoitu nämä kuusi. Näistä kuudesta ne ovat olleet yli kymmenen vuotta ei ole, yhtäkään ei ole toteutettu. No uskotaanko nyt, että jos luodaan uusia käytäviä, <laughs> että sieltä löytyisi jotain? Meidän pitäisi keskittyä siihen, että mitä me onnistumme tekemään. Ja, ja köytävä ykkönen ERTMssä, se on pisimmälle kehittynyt, mutta sitä ei ole valmis, eikä Saksassa, ei ole, sillä ei ole rakennettu mitään. Me tiedämme, että Reinin kisko on, on kuitenkin tärkein yhteys Euroopassa. Nyt käsittelemme tällaisia uusia käytäviä, siksi kysynkin Miksi? Mikä tässä on motivaationa? Onko se sellainen syy, että tässä on kansallisylpeys jäsenvaltio? Minäkin haluan oma käytäväni. Mäkin haluan mukaan. Voidaan auttaa. No kuinka pitkällä te olette, kuinka valmiita olette rahoittamaan? jos meillä on konkreettiset, eh, onko konkreettiset rahoitusedellytykset ja keskipitkän aikavälin rahoitussuunnitelma tätä ja käytävää varten, jos silloin voisi lähteä siihen mukaan. Okay, että jos tämä viides tai kuudes käytävä on e RTMS, eh, jossa on niin paljon nukkuvia, nukkuvia äänestäjiä, niin mikä siinä, mutta täytyy olla ehdot ja edellytykset. Mutta jos meillä on seitsemän nukkuvaa käyttävää lisäksi, sehän ei muuta ollenkaan eurooppalaisia ö, ö, perspektiivejä, joita me haluamme tässä toteuttaa. Siksi minä vastustan jyrkästi sitä, että nyt laajennetaan yhdeksään. Onko taattu, että tässä toteutuu RTMS? Yksi asia. Käyttävä kolme. Se on, siinä on kirjattu. Siis Tukholma, Tukholma Malmö, Kööpenhamina, Hampuri. Ja sitten on valtava reikä, sitten päästään Innsbruckista Palermoon. Mikä upea juttu. Mitä siinä välissä tapahtuu? Miksi Hampuri on valittu? Vaikkakin lyhyin yhteys se on yksi käytävä Berliini, Berliini a Palermo ja rautatieliikenteessä, vaikkakin lyhin matka Kööpenhaminasta Berliiniin olisi tietenkin Rostokin kautta. Että, että tänä päivänä ei tiedetä, onko se tunneli vai silta, jonka kautta mennään, että meneekö rautatie, pystyykö, rautatie, pystyykö juna liikkumaan, onko se yksiraiteinen, se on luonnonsuojelualuetta, sinne ei tarvita toista raidetta. tässä esitetään prioriteetteja, jotka ovat 20 vuoden päästä valmiita. En oikein näe tätä, no mitä, miksi tässä ei tapahdu mitään? Meillä on samaan aikaan toisaalla, nyt kaikki maat mukaan. Minä laskin kerran Meillä on 27 jäsenvaltiota, kaksi valtiota ilman rautateitä, 25 siis. Teillä on 22 integroituta, siis kolme on jäänyt pois. Suomi, Ibiro ja Latvia. Toiselta meillä on Rail Baltica, joka menee Varsovasta Helsinkiin. No siinä ne kolme maata ovat taas mukana. Hm. Onko nyt tämä numero 27, johon on määrännyt koordinaattorin? Eihän sillä mitään, eikö tässä prioriteetteja noudatetakaan, että No, tavaraliikenne se ei kuulu meille, vaikkakin on täysin selvää, että tämä linja kattaa sekä henkilöliikenteen että tavaraliikenteen. No mitäs siinä oikein on? Miksi Suomi, Latvia ja Viro on jätetty ulos tavaraliikenteessä, vaikka sitten prioriteettiprojekteissa he ovat oikein ihan niin kuin eturintamassa? En oikein ymmärrä. Tämäkin pitäisi selvittää. Ehkäpä he ovat niin rehellisiä, että sanovat, että jos talouskriisi iskee, niin siinä on valtavat rahoitusongelmat, mutta katsotaanpa nyt, ovatko muut maat sitten olleet tietoisia, tietoisia ylipäätään että talouskriisi painaa päälle. Että kyllä rahoitushoito ja niin poispäin. Tämän olisin kerrallisesti tiennyt ennen kuin me lähdemme lyömään, äh, luomaan kantaamme, koska neuvostolla on yksi, yksi hailee siellä tehdään mitä lystetään, mutta ei tämä mikään Euroopan hanke ole. Tämä on kans, kansallista hölmöyttä toinen juttu elin. No totta kai tarvitaan eurooppalainen elin, virasto tai jotain muuta, esimerkiksi käytävä ykköselle, jos joku haluaa laittaa sinne rautatie ja sitten haluaa slotteja, niin sitten sanotaan, että se on joku kansallinen virasto. Ei, me tarvitsemme eurooppalaisen elimen. Ja totta kai sit sopii sitten kansallisten virastojen kanssa näistä jutuista. No se on selvä juttu. Mutta, mutta haluaisin kyllä vedota joustavuuden puolesta – jotta henkilöliikenne ei jää lumiukkona pihalle. Mutta tapaturma onnettomuustilanteessa on kysymys siitä, että saadaan mahdollisimman nopeasti normaali aikataulu jälleen pelaamaan. Eihän voi olla niin, että, jo, että suositaan jotakin tahoa. Esimerkki on veturin kuljettaja rahtiliikenteessä. Hän, on, hän, on, hän tekee tietyn työajan, sitten on tauko totta kai tämä juna joutuu menemään, et, kaikki muut odottavat perässä, mutta sitten meillä on ICE-juna, joka on kuitenkin prioriteetti-juna, Ja jos sitten tauko on, niin siltä kaikki odottavat. Me tarvitsemme tässä konfliktia ja onnettomuustapauksessa tällaista joustavuutta, et, eikä mitään välttämätöntä prioriteettia tietyille junoille, koska se estää taas muun liikenteen. Niin, tämäpä tästä meidän käsityksemme. Me tarvitsemme nämä yhden luukun viraston. Me tarvitsemme ehdottamaan sen, jos me, on kysymys eurooppalaisista jutusta. Rautatielaitokset ovat kuitenkin ne nationalistisimmat tahot, joita mitä Euroopassa on. Näin vaan sanotaan. Siellä äh, Sterks nyökkää, äh, kyllä, kyllä. Mutta siksi meidän täytyy sitäkin suuremmalla syyllä äh, tähdätä tällaiseen eurooppalaiseen juttuun. Mr. Zila. Sitten herra Sebä. Marisna Turpinat, eh, Mikael Kramer. Eh, puheenjohtaja, haluan jatkaa tätä keskustelua. On mielestäni aika ilmeistä, että neuvosto on tarjonnut nyt jotain muuta sitten kuin nämä yhdeksän käytävää, joista ensimmäinen on hahmottumassa tässä ensimmäisessä liitteessä ja toisessa liitteessä puhuttiin yhdestä rahtikäytävästä kaikille jäsenvaltioille. Ja nyt meillä on sitten esimerkki siitä, että Latvian liikenneministeriö ei halua tehdä asialle mitään. En ole tämän ministerin kanssa kuitenkaan samaa mieltä. Mitä kahdeksannen käytävän jatkoon tulee, siis sehän jatkaa Baltian rataa Riigasta Riasta Kaunakseen ja sieltä edelleen sitten Helsinkiin. Minun mielestäni tämä strateginen käytävä, siis jos tämä käytävä päättyisi Latviaan, niin silloin se tarkoittaisi sitä, että rahtia jouduttaisiin edelleen kuljettamaan rekoilla, kuorma-autoilla, esimerkiksi Venäjälle ja muihin maihin – Joten haluaisin, että katsotaan tosiaan Euroopan näkökulmasta koko asiaa. Tiedän, että Latvia ja Viro näkevät vaikeuksia tämän käytävän kehity- osallistumista tämän käytävän kehittämiseen, mutta eurooppalainen näkökanta pitäisi ottaa kuitenkin huomioon. Ymmärrän tietysti kuitenkin samalla sen, miksi Latvian viranomaiset, kuten ministeri itse, Uskon, että sama koskee myös Liettua ja Viroa. Pitävät kiinni tästä siitä, että Baltian valinnan mahdollisuus sen suhteen, minkä käytävän ne valitsevat. Tietysti ongelma, joka liittyy Baltian maihin, on raideleveys. Baltian maissahan me käytämme kuljetuksiin tai käytämme Venäjän rautateitä, jos otetaan huomioon eurooppalainen näkökulma, eli koko EUn etu, niin meidän pitäisi rakentaa tämän käytävän jatke, koska muussa tapauksessa ei ole mitään olisi Baltian maissa mitään normaaleja rautateitä. Ja näin ollen eurooppalainen rautatieverkosto olisi aika kummallinen. Sitten Rova Alvarez. Minä haluaisin onnitella herra Marinescu hänen siitä, kuinka tärkeä tämä äh, mietintö on Euroopan rautateiden tulevaisuuden kannalta ja ottaen huomioon, mikä on meidän lähtökohta tällä hetkellä tavaraliikenteessä Euroopassa. Tämä on yhä avoin oleva, avoinna oleva kysymys, mutta meidän täytyy sovittaa yhteen laatu ja eh, matkustajaliikenteen palvelut. Meidän täytyy myös taata tavaraliikenteen turvallisuus on olemassa paljon ratkaisuja. Ne täytyy pitää mielessä, miten me parannamme perusrakenteita, miten käytämme perinteisiä rautatielinjoja, mutta ja täytyy muistaa, että meillä on myös näitä uusia niin sanottuja luotijunia, jotka edellyttävät uutta perusrakennetta. Ja meidän täytyy myös vahvistaa täällä yhteensopivuutta satamien kanssa. Meidän täytyy muistaa, että rautatieliikenne on keskeistä Euroopassa, sen, mutta päätösten, päätösten pitää olla yhteneväisiä. Hallinnoidin pitää olla yhtenäistä myös tällä liikenteen sektorilla – Eli se edellyttää yhtenäistä lähes yksimielistä päätöksentekoa. Tämä on suunnattoman tärkeä hanke ja, ja uskon, että se tulee olemaan perustavaa laatua, kun me pyrimme yhtenäistämään rautateiden tavaraliikennettä Euroopassa. Ja kun me tässä kehittelemme koko Euroopan laajuista liikenneverkkoa. Kiitos Rova Alvarez. Sitten komission edustaja herra Castell. Thank you, Chairman. Ki- everybody. Ki- kiitos puheenjohtaja, hyvää iltapäivää kaikille. Luulen, että keskeinen asia, avaintekijä, joka on ollut esilläkin tässä keskustelussa eh, edustaja Marin Eskon puheenvuorossa, että miten valitaan käytävät ja mitkä käytävät valitaan. Kysymys eh, myös hallinnoinnista on kysymys prioriteeteista ja rahdista. Tehän tiedätte komission kannan. Se, että käytävät valitaan, meidän kantamme siinä oli, että tämä valinta pitäisi tehdä siltä pohjalta, mitä markkina-analyysi kertoo. Näin ollen tämä valinta pitää olla, jättää avoimeksi ja, ja siinä pitää vastata markkinoiden tarpeisiin. Se ehdotus, joka tehtiin neuvoston taholta, niin siinä annetaan, siinä annettiin äh, lista äh, käytä, valittavista käytävistä ja sitten mahdollisuus muuttaa tai määritellä uusia käytäviä. Se on poliittinen valinta. Ymmärrämme, että se ei ole paras mahdollinen valinta, mutta on syytä muistaa, että nämä käyttävät eivät ole tyhjästä nyhjästyjä. Ne ovat olleet realiteetteja jo monissa tapauksissa. Ne sisältävät kuusi ERTMS-käytävää, ja myös tärkeimmät akselit, joita pitkin rahtia on rautateitse jo kuljetettu tähänkin mennessä. Luulen, että meidän täytyy ottaa myös huomioon yksi elementti silloin, kun me teemme tätä valintaa, kun me valitsemme käytäviä. Nimittäin tämä ehdotus, se oli suunnattu siihen, että saadaan konkreettisia tuloksia lyhyellä aikavälillä ottamalla käyttöön operatiivisia toimia tällainen, tällainen rahtiverkosto ei ole pelkästään sellainen verkosto, johon täytyisi investoida hirvittävästi, vaan siinä puhutaan yhteistyöstä infrastruktuurin ja johdon tasolla. Taholla, tasolla. Siitä syystä näiden verkostojen pitäisi pohtia erilaisia näkökantoja, siis mitä me teemme TEN-verkostoissa ja prioriteettiprojekteissa – joissa, jossa tarvitaan paljon investointeja ja toimia lyhyellä aikavälillä. Me haluamme päästä tuloksiin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, koska näissä ajallisissa puitteissa me pystymme ehkä sitten elvyttämään rahtiliikenteen. Sitten käytävien hallinnointi. Komission ehdotus tähtäsi siihen, että saadaan enemmän substanssia, välineitä tälle hallintoelimelle – ajatus komissiossa oli, että äh, nimetään johtaja ja annetaan juridinen asema tälle elimelle. Nyt neuvoston ratkaisu on kaksitasoinen, nimittäin yksi taso toimii jäsenvaltioissa, tällainen äh, hallintoelin ja sitten sitten tällainen hallintoneuvosto sitten taas äh, niin rautatieyhtiöiden tasolla. Me voimme sopi, suostua tähän, mutta mutta ei saa asettaa kyseenalaiseksi sitä, että toiminta on, infrastruktuurijohdon toiminta on riippumatonta. Yksi avainkysymys koski prioriteettia, joka annettaisiin rahtijunille. Tämä keskustelu osoittaa, että on hyvin erilaisia käsityksiä siitä, miten, miten on mahdollista jättää rahtiliikenteelle prioriteettia näissä, näissä käytävissä. Me katsomme että tämä aloite voi antaa äh, ja voi ratkaista ongelmia myös konfliktitilanteista, kun puhutaan matkustajaliikenteestä. Mehän keskitymme äh, näihin äh, käytäviin, ei pelkästään verkostoon. Me pyrimme turvaamaan rahtiliikenteen, mutta vaan sellaisen rahdin, joka kulkee tiettyä kautta. Emme me tarkoita, että, että rahdilla olisi aina prioriteettiasema. Meidän täytyy muistaa, että, että, me, että tietyt, tietty kuljetus vaatii myös luotettavuutta. Me olemme, tämä edellyttää hyvää yhteistyötä infrastruktuurijohtajien kanssa ja me toivottavasti pystymme lisäämään kapasiteettia näillä käytävillä. Meidän täytyy myös ottaa huomioon, että että käyttävien, käyttävien täytyy olla riittävän joustavia, että siinä on yleinen pääsy, mutta täytyy olla myös vaihtoehtoja näillä akseleilla. Tämä mahdollistaa paremman verkostojen toimivuuden, koska on kysymys kuitenkin hyvin laajasta ja kattavasta verkostosta. Nämä ovat, tässä on kuitenkin riittävästi liikkumavaraa näiden käytävien toimivuuden takaamiseksi. Uh, Tämä osoittaa, että, että että hyvään liikkuvuuteen rahti- ja matkustajaliikenteessä ei voida päästä ilman, että muistetaan tasavertaisesti myös matkustajajunat. Tässä, tässä avainsanana tuntuu olevan joustavuus, niin kuin Kramer, edustaja Kramer totesi, ja luulen, että, että ratkaisu, joka on nyt löydetty neuvostossa, voisi olla kompromissi, vaikkakin me katsomme, että me emme saa keskittyä liikaa matkustien tarpeeseen saada prioriteetti, koska tämä ei, ei olisi enää rahtiliikenneehdotus, vaan, vaan matkustajaliikenneehdotus. Kaiken kaikkiaan uskomme, että nyt on mahdollista päästä tämän ehdotuksen osalta eteenpäin. Edelleenkin uskomme, että, että tätä ehdotusta tarvitaan erityisesti nyt, tämän kriisiaikana. Me uskomme, että tämä ehdotus voisi loppupelissä antaa riittäviä takuita asiakkaalle, että voidaan varmistaa, että rahtijuna, rahtijunaa voidaan operoida A-sta b tietyssä, aj- tietyssä ajassa ja että saadaan tälle myös riittävä suoritus kyky myös täsmällisyyden suhteen, ja tätähän asiakas haluaa, että se pystyy kilpailemaan muiden, siis maantieliikenteen kanssa. Tässä on kaikki, mitä haluaisin sanoa. Kiitoksia. Thank you, Mr. Marinescu. Do you wanna... Kiitos. Haluatteko, herra Marinescu, käyttää loppupuheenvuoron? Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille kollegoille kommenteista, ystävällistä sanoista, kuten jo alussa sanoin, niin uskon, että kaksi keskustelun pääkohtaa tulevat olemaan käytävien valinta ja priorisoinnit. Mitä tähän ensimmäiseen aiheeseen tulee, haluaisin sanoa, että ensimmäinen asia, josta on tehtävä päätös, on se, että tehdäänkö valinta sen jälkeen, kun tämä asetus tulee voimaan – kuten komissio ehdottaa, vai pitäisikö valinta tehdä jo heti alussa ja pitäisikö tämä tehdä liitteessä, kuten neuvosto ehdottaa. Eli tässä on kysymys periaatekysymyksestä ja siitä meidän on tehtävä päätös ja sen jälkeen sitten on käytettävä paljon aikaa näiden ö, käytävien rakenteesta keskustelemiseen, mutta se voidaan tehdä vasta sitten, kun olemme valinneet joko neuvoston ratkaisun tai komission ratkaisun. Jotkut kysymyksistä, joita esitettiin, varmasti niihin tullaan saamaan vastaus. Puhun kriteereistä, laajuudesta. Ehdotuksen tekstistä vastaus löytyy kaikkiin kysymyksiin. Olen erittäin iloinen siitä, että siis Mielipiteeni on se, että kun olen kuunnellut jäsenten puheenvuoroja, niin uskon, että voimme päästä poliittiseen sopimukseen. Kiitos. Otaksun, että kaikki ovat tosiaan tyytyväisiä siihen, että te saatte toimivaltuudet eh, esittelijänä keskustella neuvoston kanssa niin, että voidaan saada aikaan sopimus Ruotsin puheenjohtajakaudella. Eli voitte varmasti jatkaa tätä toimintaa. Hyvä. Hyvät naiset ja herrat, näin ollen olemmekin päässeet koordinaattoreiden kokoukseen. En tiedä, haluatko koordinaattorit aloittaa aikaisemmin vai odottaa. Dirk ehdottaa, että aloitetaan, mutta en tiedä, oletteko tästä yksimielisiä. Joten me aloitamme nyt. For everybody else, I will look for... Ja kaikille muille haluan sanoa, että odotan tapaavani teidät jälleen huomen aamulla. Kello yhdeksän.